huomautettavaa. Näin oli pöytäkirjalla hyväksytty. Muutamia huomioita näin istunnon alkuun. Tänään on Eurooppa-päivä. Olen, kuten tiedätte, Euroopan yliopisto toimii Firenzessä. Siellä on järjestetty Eurooppa-aiheinen festivaali ja myös konferenssi. Olin tapasin Euroopan yliopiston opiskelijoita siellä ollessani ja tänään vietetään Schumannin julistuksen vuosipäivää, jo, jolla Euroopan unionilla luotiin pohja ja olemme yhteisesti päässeet eteenpäin. Robert Schumann äh, teki tästä elämäntyön ja me, meidän täytyy yhdessä voittaa ongelmat ja meidän täytyy rakentaa yhteinen tulevaisuus. Tämä 9. toukokuuta onkin meidän tulevaisuuden päivämme ja me tähtäämmekin tulevaisuuteen toiveikkaina. Toinen ilmoitusasia. Euroopan unioni on nyt täysjäsenenä tämän kuun kolmannesta päivästä alkaen. Ja Euroopan unionin näin ollen tärkeä osa yhdistyneitä kansakuntia ja silloin oma statuksensa siellä. Unionin jäsenet voivat Kiinassakin käyttää siellä puheita tuodakseen esiin unionin linjauksen. Tämä on yhteisesti saavutettu tavoite, jossa komissio, parlamentti ja neuvosto ovat olleet yhteistoiminnassa. Ja näin meidän äänemme saadaan yhteisesti kuuluviin. Tämä on aivan erityisen tärkeää meidän yhteisen toimintamme kannalta, sillä on, meidän on pakko toimia yhdessä ja yhteisesti ja Tämä koskee muun muassa toimintaa Pohjois-Afrikassa, jossa jännitteet ovat jälleen nousseet pintaan, muun muassa Syyriassa. Kolmas huomio. 10. toukokuuta vietämme eurooppa päivään päivää homofobia vastaan, ja tässä toimitaan syrjintää vastaan kaikilla aloilla ja kaikissa kysymyksissä. Kuitenkin edelleenkin maailmalla tapahtuu tappamisia ja kidutuksia. Me vastustamme, me vastustamme syrjintää, se on yksi tärkeimpiä Me, Tämä tapahtuu perusoikeuskirjan hengessä ja näitä oikeuksia pidetään korkealla. Ja sitten vielä neljäs tiedotus. Euroopan parlamentti ottaa kantaa siihen, mitä on tapahtunut Kaasan kaistalla Euroopan unioni on aina vastustanut kuolemanrangaistusta. Me vastustamme teloituksia. Ja tässä on kysymys siitä, että täytyy saada aikaan kunnollinen hyvä ratkaisu. Sitten esityslistaan. No, olen saanut kaksi esitystä, jotka koskevat immuniteettia. ja tämä Tästä on tehty päätös. Esitys siitä, että immuniteetti säilyy